tämä olisi muiden jäsenvaltioiden oikeuksien vastaista, sillä tämä kyseinen maa on sinne valittu muiden toimesta. Eli tämä vaikuttaa aivan kaikkien itsemääräämisoikeuteen. Ja sitten täällä on puhuttu myös tästä kahden kolmasosan enemmistöstä näin pystytään takamaan yhteiskunnallinen konsensus perustusolle, Mutta tässä tapauksessa on juuri päin vastoin koko yhteiskunta on polarisoitunut tässä kahden kolmasosan sääntö toteutuu, mutta ei kuitenkaan sen henki. Edustaja Taverus, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Olkaa hyvä. Господин Тавареш, много кратък въпрос. Кой ви упълномощи вас да говорите от името на всичките 500? Herra Tavares, kuka on antanut теле ойкоден puhua 500 miljoonan Euroopan kansalaisen nimissä? Mielipidetutkimus osoittaa, että monet kansalaiset